La séance est ouverte. Istunto alkaa. Haluaisin varmistaa, että teillä ei ole kommentteja esityslistaan ja voimme katsoa sen hyväksytyksi. Minulla ei ole ilmoitusasioita, minkä seurauksena voimme omistautua tämän kokouksen ainoalle aiheelle, joka on keskusteluasiakirja EUn talouden tulevaisuudesta. Sen esittelee meille komission jäsen Attinger, joka on vastuussa budjetista ja henkilö, henkilöstöstä. Ja varmaan puhutte myös Montin mietinnöstä, joka käsittelee omia varjoja. Toivottavasti kiitoksia herra komission jäsen, että ilmaisitte halunne tulla tänne esittelemään harkinta keskusteluasiakirjan. Puheenvuoro on teidän. Feeta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos kutsusta. On mukava olla täällä, koska pohdinta asiakirja on meiltä komissiolta lähtölaukaus. Haluamme luoda nyt perustan rakentavalle kumppanuuteen perustuvalle kollegialliselle neuvottelulle, kuulemisille, jossa arvioidaan rahoituspolitiikkaa, talouspolitiikkaa Euroopan unionissa tulevina vuosikymmeninä. Tänään komissio kollegiossa hyväksymme tämän pohdinta-asiakirjan. Kollegani Kretsu oli vastuussa kohesiopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Ja tänään haluan kertoa teille paitsi sisällöistä, myös strategioista lyhyesti. Ja tämän jälkeen jo jännityksellä odotan teidän kysymyksiänne, huomioita ja kritiikkiännekin. Tässä asiassa on muutama kulmakivi, jotka tulevat olemaan aivan keskeisiä tulevaisuudessa. Ensinnäkin äh, kun ajatellaan äh, sitä, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista, niin tämä johtaa tiettyyn äh, rahoitusaukkoon, nimittäin 16 prosenttia tuloistamme tulee yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Mä oon nettomaksaja maksualennuksestaan huolimatta 10-11 miljardia euroa vuodessa lähtee näin budjetistamme. Toiseksi näemme tämän vastuun myös mahdollisuutena uusia tehtäviä ja uusia ongelmia halutaan ehkä ratkaista Euroopan tasolla. Ja tätä varten tarvitaan paitsi rahaa, myös näitä rahoituslähteitä, eli kun puhutaan maahanmuutosta, pakolaisista, rajavalvonnasta, terrorismin torjunnasta, puhutaan tärkeistä tehtäväalueista, jotka liittyvät ulkoiseen turvallisuuteen, myös puolustukseen ja sitten sisäiseen turvallisuuteen. Ähm, no niin, sitten voi tietenkin pohtia, kuinka paljon rahaa ja investointeja näitä tehtäviä varten tarvitaan, mutta joka tapauksessa puhutaan miljardeista, miljardeista joka vuosi, alle 10 miljardista tosi. Sitten meillä on vielä kolmas ää, äh, aukko, joka meidän täytyy ikään kuin kuroa umpeen, nimittäin ää, äh, ulkoinen rahoitus. Nimittäin ajatellaan vaikkapa Euroopan kehitysapurahastoa. Tämähän myös liittyy Euroopan parlamentin oikeuteen ja budjettioikeuteen. Eli meillä on kyllä vuosittain noin 20 miljardin vaje. Mistä nämä rahat? Euroopan toimielimet, komissio, aivan varmasti joudumme tarkastelemaan asioita ja katsomaan, mitä me voimme tehdä, jotta tämä aika iso vaje saadaan hoidettua. Emme me tässä nyt ole vaatimassa lisää rahaa suinkaan, ei vaan äh, totta kai tarvitaan ponnisteluja, kuten yksinkertaistaminen ohjelmissamme, modernisointi, joustavuuden lisääminen eri äh, talousarviovuosien välillä, eri ohjelmien välillä ja myös joustavuus eri budjettikohtien välillä, ehkäpä äh, siirrot ja ehkäpä myös jotkut hyväksyttävissä olevat leikkaukset. Kun puhutaan menojen uudelleen tarkastelusta, niin tämähän nyt luo pohjan tälle kattavalle tarkastelulle. Me, me katsomme läpi kaikki ohjelmamme, esimerkiksi maatalousalan molemmat pilarit, rakennerahasto, sosiaalirahasto, verkkojen Eurooppa, horisontti 2020 ja myös Junckerin investointisuunnitelma. Ja kunhan komissio on tehnyt oman kotiläksynsä ja tässä tarvitaan teitä, tässä tarvitaan teitä Euroopan parlamenttia, budjettivaliokuntaa ja myös talousarvion valvontavaliokuntaa, jäseniä, jotka omilla alueillaan tietävät, miten nämä ohjelmamme toimivat mutta jotka myös ovat tutustuneet mahdollisesti epäonnistuneisiin investointeihin, niin kaikkia teitä ja teidän panostanne todella tarvitaan, kun me pyrimme Euroopan budjettia, jota meidän on vahvistettava, jota meidän on yhdessä vahvistettava ää, ähm, komission ja parlamentin, niin meidän täytyy sitä tehostaa. Meidän täytyy sitä tehostaa. Meidän täytyy tarttua tiettyihin tehtäviin. Ja tämä tekee meistä sitten myös uskottavia, uskottavia jotta voimme kääntyä jäsenvaltioiden puoleen ja pyytää todellista Euroopan budjettirakenteen uudistamista. Nämä kolme vajetta, aukkoa, jotka sanoin, eli Brexit siis, niistä ensimmäisenä eivät nettomaksajat varmastikaan ole jatkossa valmiit korvaamaan sitä menetystä, jonka yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista taloudellisesti tarkoittaa. Siksi meidän täytyy löytää ja ehkä lisärahaa 27 jäljellä jäävältä jäsenvaltiolta, mutta samalla on löydettävä myös säästökohteita, leikkauskohteita. Eli tulevien kuuden kuukauden aikana tulemme puhumaan ehkä 50-50 tai 60-40 tai 40-60 osuksin siitä, kuinka paljon äh, muut äh, jäsenvaltiot ovat valmiit maksamaan lisää ja kuinka paljon on säästettävä. Sitten puolustus. Me eh, ehdotamme seuraavassa talousarvio kehyksessä 5 miljardia puolustusalalle, sen tutkimukselle ja jos nämä ja kun nämä uudet eu tehtävät tietenkin helpottavat jäsenvaltioiden elämää esimerkiksi ulkorajavalvonta tulee EU-vastuulle ja näin sisärajavalvonta ei enää tarvita jäsenvaltioiden välillä, niin sittenhän me tietenkin myös säästämme rahaa jäsenvaltioilta, koska tällöin hoidamme sellaisia tehtäviä, jotka jäsenvaltiot ovat ennen hoitaneet itse. Mutta tätä varten EU tarvitsee tuoretta rahaa. 80 prosenttia vähintäänkin. Ja pieni osa voidaan sitten saada joustavuudesta ja mm, siirroista. Ja sitten tämä kolmas vaje, eli se, että tulee ylimääräisiä, ylimääräistä rahoitusta budjetin kautta, uusia rahastoja, mutta tämä voi tapahtua vain siinä tapauksessa, että tulee myös sitten tuoretta rahaa. Jos EU saa vain tehtävän, mutta ei tuoretta rahaa sen hoitamiseksi, että jäsenvaltiolta ei saada rahoitusta, niin eihän tämä ole enää edes nollasummapeli, vaan sittenhän se men, siinä mennään miinuksen puolelle. Eli 100 prosenttia rahastojen rahoituksesta on sitten saatava jäsenvaltioilta ja tietenkin Euroopan parlamentilla on sitten oma budjetti vallankäyttäjä vastuunsa myös tässä kuvassa. Ja minä näen nyt velvollisuudekseni joka ikisen investoimamme euron laskea niin, että se tuo eurooppalaista lisäarvoa ja että se samalla vastaa subsidiariteettiperiaatetta, koska vain näin voimme saada jäsenvaltioiden hyväksynnän. Neljä tyypillistä esimerkkiä ehkä tähän. Tämä pohdinta-asiakirja sisältää tietenkin myös pohdintaa siitä, että mitä tuo lisäarvo oikein on. Voidaanko se määritellä eh, budjettioikeudellisesti? Eli kun tutkimusalalla teemme, hyväksymme suuren hankkeen, liikkeen äh, vaikkapa teollisuusalalla, joint undertaking, asian, jota yksikään teollisuusyritys tai yksikään jäsenvaltio ei voisi yksinään hoitaa, mutta Eurooppa ja jäsenvaltiot tai ainakin muutamat jäsenvaltiot plus teollisuus yhdessä PP ähm, äh, yhteistyössä voivat äh, asian hoitaa, niin sittenhän se selvästi tuo lisäarvoa. Ja jos nyt vaikkapa ajatellaan tonavaa ja uuden aikaista rahoitamme yhteisrahoituksella verkkojen Euroopan kautta Tonavan rannoilla kulkevan rautatien aina Itävallasta Mustalle merelle plus sitten yksi ulkopuolinenkin valtio eli Serbia mukana, niin tämähän on hienoa. Tämä on hienoa ja tässä Serbia, tuoko Serbian saama jäsenyyttä valmisteleva tuki EU-lisäarvoa? Voidaanko laskea esimerkiksi näin? Tarvitaan näitä määritelmiä. Viime vuosina olemme Länsi-Balkanilla saaneet aikaan rauhan verisen sisällissodan jälkeen. Serbia on hyväksynyt arvomme. Serbia on hyväksynyt sen, että uskon sotia ei enää käydä, että Serbiasta ei enää yritetä saada aikaan suurserbiaa, että rajoja ei valvota tankeina. Ja minun mielestäni jäsenyyttä valmisteleva rahoitustuki tuo mukanaan lisäarvoa. Eikö se ole lisäarvoa, että kahden lentotunnin päässä ei enää ole sotaa eikä veri enää virtaa, eivätkä pakolaiset enää joudu lähtemään pakoon ja ihmiset pelata henkensä puolesta. Onko tämä lisäarvoa? Eikö olekin? Tämä on sellaista lisäarvoa, jonka ihmiset varmasti voivat ymmärtää rauha. Sitten neljäs esimerkkini. Kun Sofian ja Bulgarian, vain Bulgarian sisällä siis äh, maaseudun välillä rakennetaan rautatie EUn tuella, jotta voidaan äh, kuljettaa työntekijöitä ja mm, tavaroita, niin tuoko se lisäarvoa Euroopalle? Eikö se ole vaan sitten lisäarvoa Bulgarialle itselleen sisäisesti? Minä katson, että jäsenvaltiot, joiden BKT per capita on alle 10 000 euroa, ja sitten meillä on niitä, joilla se on 50 000 euroa, jos näitä saadaan lähentymään äh, sinne ylöspäin, niin ei, ei suinkaan niin, että vahvoja heikennetään, vaan niin, että heikkoja vahvistetaan, että vakautetaan sisämarkkinoita tuetaan työmarkkinoita, lisätään ostovoimaa, saadaan lisää investointeja, niin kyllä tämä Bulgarian sisäinenkin rautatie mielestäni tuo eurooppalaista lisää arvoa myös Bulgarian ulkopuolelle ja hyödyntää näin Euroopan kansalaisia myös muualla. Eli näiden konkreettisten esimerkkien kautta tämä lisäarvon määritelmä mielestäni tulee ymmärtää. Keskustelkaamme siitä. Tässä pohdinta-asiakirjassa ehdotamme, että kaikki maksualennukset poistetaan. Eli kun yhdys, yhdistynyt kuningaskunta ei enää saa alennusta jäsenmaksuistaan, niin ei tule kenenkään muunkaan saada, eikä enää käydä sitten näitä lehmänkauppoja eri osapuolten välillä. Sitten omat varat. Tässä jännityksellä odotan teidän ehdotuksianne, teidän mietintöänne. Marjo Montihan on tehnyt omat ehdotuksensa ja niistä luonnollisesti tämän pohdinta-asiakirjan kautta myös tulemme keskustelemaan. Ja ainakin niissä kysymyksissä, kun lainsäädäntö säädäntö vaikkapa ETS-järjestelmästä, päästökauppajärjestelmä, siis hiilidioksidipäästöistä, on eurooppalaista politiikkaa, siis ilmastopolitiikkaa. Näin ei vielä Kööpenhaminassa ollut, mutta Pariisissa ja Marrakesissa kyllä on. Eli meillä on yksi eurooppalainen ääni, yksi eurooppalainen vuoteen 2030 ja 2050 asetettu päästövähennystavoite. Ja päästöoikeudet joista käydään kauppaa pörssissä ja jotka maksavat. Niin eikö silloin olisi järkevää myös, että lainsäädäntö tehtäisiin täällä, eh, kun tehdään täällä Euroopassa, eh, Brysselissä, niin sitten myös tuloista päätettäisiin täällä. Tässä olisi kyllä mitalin kaksi puolta sitten. Omat varat. Eh, sitten haluamme avoimesti puhua ylärajasta, joka on näinä vuosina voimassa, sitä ei täysin voida kunnioittaa. Kyllä nyt on oltava rehellinen. Kun iso nettomaksaja maa, yhdistynyt kuningaskunta lähtee ja tulot jäävät tulematta ja samalla saamme uusia tehtäviä, niin sitten 27 jäsenvaltion ja kansallisen parlamentin on oltava valmiit antamaan meille jonkin verran lisää rahaa. Näin se vaan on. Jens Geier tänään totesi lehdistötiedotteessa, että jäsenvaltioilta tarvitaan lisärahaa, koska tulevina vuosina EU-budjetti tulee olemaan alijäämäinen ja meidän on nyt pohdittava mahdollisia toimia jäsenvaltioiden tulee jonkin verran lisää maksaa ja ehkäpä EUlle voidaan omien varojen kautta antaa pari kolme uutta rahoituslähdettä. Pitkään pohdimme tätä ehdollisuutta, emmekä yksinomaan kohesiorahaston, vaan kaikkien investointiohjelmien suhteen. Eli pitäisikö toimia niin, että Euroopan tuki rahoihin yhdistettäisiin tiettyjä ehtoja, siis muitakin, muitakin kuin hallintoteknisiä, siis myös materiaalisia ehtoja. Ja investointiohjelmammehan on tarkoitus vahvistaa alueita, tehdä niistä kilpailukykyisiä eh, ja houkutella investointeja. Ja näinhän Euroopan talouspoliittisessa ohjausjaksossa eh, juuri toimitaan ja maakohtaiset suositukset eh, perustuvat tähän. Nämä suositukset voitaisiin ehkä tehdä entistä paremmin niin, että oltaisiin jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioiden niiden alueiden kanssa valmisteluvaiheessa ja sitten eh, saataisiin hyvä pohja eurooppalaiselle rahoitukselle jo alun alkaen. Me uskomme, että tämä pohdinta-asiakirja varmasti vaatii vastauksen ensin jäsenvaltioilta. Jäsenvaltioiden on, me tulemme taistelemaan, te ja me, komissio ja parlamentti tulemme taistelemaan eh, siitä, että rahoitus on kunnollisella tasolla, mutta jäsenvaltioiden täytyy ensin vastata siihen, minkälaista Eurooppaa he haluavat. Ja kun ajatellaan Ranskan viimeaikaisia vaaleja, niin eh, uskon, että ne olivat eh, esimerkki Euroopan hankkeen vakautumisesta – ja meillä on nyt hyvät syyt jäsenvaltioissa puolustaa lisää Eurooppaa. Euroopalle on annettu uusia tehtäviä ja näin ollen Euroopan on saatava myös lisää äh, men- rahankäyttöoikeuksia menopuolella ja se tarvitsee tätä varten lisää tuloja. Minä tulen ainakin käymään nyt jatko, jatkossa jäsenvaltioissa, niiden parlamenteissa ja minä tulen pyytämään lisää rahaa ja pyydän, että te teette samoin omissa kotimaissanne. Kun ajatellaan budjetti kautta, niin jos ajatellaan tätä monivuotista rahoituskehystä. Noin 150 miljardiahan on tämän monivuotisen rahoituskehyksen kokonaissumma kun yhdistynyt kuningaskunta ei ole mukana, 125 miljardia vai ehkä 140 miljardia, jos muut kaivavat kuvettaan, tai ehkäpä 160 miljardia. Sada, jotain 125 ja 160 miljardin välillä. Lisää Eurooppaa, uusia tehtäviä, galaksien yhdentyminen 160 miljardia vuodessa. Ja jos on yhden prosentin katto, niin sitten vähemmän Eurooppaa ja 125 miljardia. Hmm. Aikataulusta öö, seitsemän vuotta, viisi vuotta vai viisi plus viisi. Me olemme vielä avoimia. Minä tiedän, että monet jäsenet täällä kannattavat viittä vuotta, toisaalta monet maat seitsemän vuotta. Ehkäpä 5 plus 5 voisi olla viisasta viisi vuotta sitovasti, sitten puoliväliarvio ja sitten viisi vuotta lisää suunnitteluvarmuuden vuoksi. Mm, Emmekä nyt vielä tarkasti voi sanoa, mitä tämä plus viisi tarkoittaa. Ensimmäiset viisi vuotta on ihan selkeää, mutta sitten tämä plus viisi, sitä tulisi ehkä vielä tarkastella budjetti mm, oikeuden alalla siis. Ja ihan oikein ja oikeutetusti olette kärsimättömiä ja haluatte kääriä hihat ja ryhtyä keskustelemaan seuraavasta monimuotoisesta rahoituskehyksestä mitä pikimmin, mutta antakaa meille hiukan aikaa, hiukan aikaa nyt valmistella asia kunnolla. Valkoisen kirjan prosessi on Euroopan komissiolle äärimmäisen tärkeä. Pohdinta-asiakirjat täydentävät sitä ja nyt pyytäisin, että tämä asiakirja ja kaikki muut asiakirjat, jotka liittyvät rahoitukseen, syventykää niihin, tutustukaa niihin. Minä tulen mielelläni käymään jokaisessa poliittisessa ryhmässä, valiokunnassa ja keskustelemaan kanssanne kahden keskenarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, jotta odotuksenne tulevat komission tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta komissio voi ottaa huomioon. Kun ajatellaan tätä valkoisen kirjan prosessia, niin äh, kyllä tässä nyt ainakin ensi vuoden alkupuolelle menee, eli kärsivällisyyttäkin tarvitaan. Ja kun tiedetään, että Brexit on nyt jälleen aiheuttanut äh, viivästystä, niin äh, entäpäs tämä avoin lasku, taikka ylipäätään rahoituspuoli, päästäänkö siitä puhumaan juuri paljoakaan ennen vuodenvaihdetta, minä en usko. Mm mutta mitä kaikkea tämä tarkoittaa sitten? Entäpä sitten loppulasku vuonna 2020-2021? Paljonko jää uupumaan? Mihin britit haluavat vielä jatkossa osallistua? Haluavatko jatkossakin toteuttaa yhdessä meidän kanssamme kehitysapua Afrikassa vaikkapa. Tätä ei tiedetä ja tätä varten tarvitaan vastauksia. Täytyy kuulla Barnieria ja tämän jälkeen sitten sitten vasta päättää monivuotisesta rahoituskehyksestä. Mielestäni asioiden täytyy mennä tässä järjestyksessä. Eli ensi keväänä 2018 ennen kesää. Tämä olisi mielestäni hyvä aikataulu. Jos tämä teille sopisi, se olisi hyvä, koska jos jos te vaaditte komissiolta ratkaisua ennen 2017 loppua, niin äh, se, se ei tule onnistumaan, vaan sitten sitä täytyy kuitenkin korjata heti äh, vuodenvaihteen jälkeen, äh, joten se olisi aika turhaa työtä. Neuvosto, parlamentti ja huippukokous. Minkälainen aikataulu tulee sitten olemaan kaksi vaihtoehtoa joko Eurooppa-vaalien jälkeen, niin että sitten 2019 kesätauon jälkeen voidaan toimia ja näin ollen myös tämän komission toiminnan jälkeen, siis aikaisintaan marraskuussa 2019. Näin vuoden 2019 lopusta vuoden 2020 loppuun olisi yksi vuosi. Se olisi aika vahva, vahva vuosi, yksi mahdollisuuksien ikkuna. Toinen olisi sitten kevät 2018 ja siitä vuosi eteenpäin, eli Eurooppa-vaaleihin. Yksi vuosi tässäkin. Aikaa on molempien mahdollisuuksien ikkunoissa yhtä paljon, eli tasan yksi vuosi. Kyllä Eurooppa-vaalitkin voivat tosiaan, jos halutaan olla tällainen käännekohta. Me olemme teidän palvelijoitanne, me hyväksymme kumman tahansa aikataulun. Kuitenkin uskon, että tuo ensin mainitsemani eli myöhäisempi äh, aikataulu äh, saattaisi äh, olla perusteltu, kun ajatellaan esimerkiksi Euroopan parlamenttia, osa valitaan uudelleen, toista ei, sitten tulee uusi komissio. 2014han viime kierroksella meni täysin hukkaan, ei mitään investoitu, täytäntöönpano yskähteli, Euroopalta meni yksi vuosi hukkaan ja kahdessa päivässä pääsimme hyvin paljon eteenpäin MFFn muotoilussa, mutta mitä tulee sitten sitoumuksiin, eli investointiohjelmiin ja talouskasvuun, työmarkkinoihin, kilpailukykyyn ja kansalaisten hyvinvointiin, niin emme ole vielä edes 50 prosentissa, eli olemme jälleen jälkijunassa – nämä ohjelmat tulevat päättymään 2020, 2022. Ja tämä johtuu siitä, että tämänhetkisestä rahoitus, nyt käynnissä olevasta rahoituskehyksestä tehtiin päätös aivan liian myöhään ja siitä tehtiin päätös noin vaan tuosta. Ja ne, jotka haluavat Euroopalle hyvää ja haluavat vuodesta 2021 kaiken toimivan tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen, niin niiden täytyy saada aikaan päätös ajoissa. Tätä varmasti kaikki haluamme. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Nyt tosiaan haluan kuulla reaktioitanne ja jatkossa tietenkin olen aina valmis käymään keskustelua. Kiitos paljon. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra komission Tästä elähdyttävästä, virkistävästä esityksestä. Jokainen kantakaa vastuunsa. Kysymys on sitä, mitä me haluamme Euroopasta, mitä me odotamme Euroopalta. Ja sitten luomme budjetin, joka on rahoitettavissa ja kestävä. Aloitamme keskustelun. Tiedän, että meidän täytyy lopettaa alle tunnissa, joten pyydän kaikki kaikkia ja puhumaan tiiviisti. Kahta minuuttia. Jos ette ylitä, olisin ikuisesti kiitollinen teille. Ensimmäinen puhuja omonivuotiseen bu- budjettikehyksen esittelijä. Kumpi teistä? Älkää pohtiko liikaa. Commissioner. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, komissaari. Me kyllä odottelimme jo tätä asiakirjaa ja kuuntelimme teitä, kun aiemmin esittelit, esittelitte asiakirjaa, joten jonkinlaiset valmistelevat toimet ovat ennen olleet esillä ja nyt meillä on lopputulos. Mielenkiintoinen asiakirja, sillä kyseessä on nyt aivan uutta, Euroopan toimielinten työstä yleisesti ottaen. Tässä on kyseessä ponnistus muuttaa menetelmiä ja työskennellä paljon konkreettisemmalla tavalla. Keskustellaan konkreettisista asioista konkreettisella tavalla ja siksi kysymys ei ole pelkästään siitä, että analysoidaan sitä, paljonko kaikki tämä maksaa, vaan kysymys lisäarvosta, joka mielestäni on erittäin mielenkiintoinen. Ja on mielenkiintoista nähdä, millä tavalla se selitetään. Se täytyy nyt ymmärtää. Ei voida mennä uuteen minkä tieteelliseen keskusteluun siitä, mikä lisäarvo on. Sehän ei koskaan lopu. Tämä on toinen elementti. Ja mielenkiintoista on erityisesti viimeinen osa, joka koskee näitä skenaarioita. Se merkitsee sitä, että mitkä ovat budjettiseuraukset näillä eri ehdotetuilla skenaarioilla. Tässä suhteessa asia on meille hyvin mielenkiintoinen, sillä Tämä on se todellinen aineisto, jonka, mm, jota tulee pohtia, jota tulee analysoida ja jonka seurauksia tulee analysoida. Se, mitä yritän sanoa, on, että aina kun meillä on eri mahdollisuuksia, kun ryhdytään katsomaan näitä yksityiskohtia ehdotuksessa, se merkitsee sitä, että eri skenaariot vaativat erilaisia lähestymistapoja ja eri menetelmiä toimia ja eri tapoja ottaa käyttöön politiikkaa. Eli esimerkiksi se, mitä tässä skenaariossa selvitätte, on politiikan muutos, muutos kohesiopolitiikkaan tai maatalouspolitiikkaan. Kysymys ei ole rahasta, ei pelkästään rahasta. Tässä asiakirjassa ei ole pelkästään kyse budjetista, vaan Euroopan unionista. Siitä, mitä me odotamme Euroopan unionilta, mitä me haluamme Euroopan unionin tekevän. Tämä on hyvä. Nyt me keskustelemme kokonaisbudjetista, mutta itse asiassa keskustelemme vielä huomattavasti laajemmista kysymyksistä. Kysymykseni on se, että jos ei katsota näitä yksityiskohtia, vaan itse prosessia, niin jos me haluamme Euroopan parlamentin keskustelevan konkreettisista ehdotuksista, joita muistakin valiokunnista tulee, niin meillä tulisi olla jonkunlainen lähtökohta. Ja kysymys teille on se, tarvitaanko poliittista päätöstä, joka koskee tätä skenaariota tai mallia. Tarvitaanko teidän mielestänne ensin poliittinen päätös kaikilta toimijoilta, komissiolta, neuvostolta, parlamentilta, sen suhteen, mitä me oikeasti haluamme Euroopan unionilta, ja sen jälkeen keskustellaan sitten niistä eri elementeistä. Mutta ensin vaaditaan poliittinen päätös, vai vai edetäänkö toisin? Teidän ehdotuksenne, jonka ensimmäinen osa ilmestyy siis ensi vuonna, on ehdotus täksi päätökseksi. Toistan vielä. Joko teemme päätöksen ennen teidän lainsäädännöllistä ehdotusta, ja niin se on seurausta tästä päätöksestä, vai teidän ehdotuksenne on ehdotus päätöksestä? Eli odottelemme tuonne teidän ehdotuksenne, kunnes sitten tehdään päätöksiä. Poliittisesti katsoen tämä on hyvin merkittävä, sillä jos haluamme valtiokuntiemme työskentelevän, niin neillähän on aivan erilaiset ajatukset eri politiikan alueilta. Eivät ne voi työstää viittä eri skenaariota, niiden täytyy keskittyä johonkin tiettyyn. Muussa tapauksessa tehdään puhdasta työtä, mielenkiintoista älyllistä työtä, joka sitten loppujen lopuksi joutaa romukoppaan. Tämä on kysymykseni teille. Merci, Madame Thomas. Thomas. Kiitos, puheenjohtaja. Kovasti kiitoksia, herra komission jäsen. Vaikka en ole ehtinyt lukea asiakirjanne, mutta haluan niin kuitenkin ki- kiittää tätä menettelystänne. Ja te teette yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Siinä on rikas arvio, tilannearvio. Siinä pohditaan, minne halutaan mennä ja olette avoin keskustelulle, mutta yksi asia täytyy myöntää. Te avatte tänään keskustelun EUn rahoituksesta. Ja, ja haluan kiittää siitä, miten kirkasjärkkisesti te arvioitte tilanteen puhtaamista varoista – ja mikä minulle on tärkeintä, sitä, siitä, että unionin budjetti on alimitoitettu ilmaisemiemme poliittisten tavoitteiden suhteen olemme usein sanotaan tämän, kun olemme puhuneet monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja vielä pidän myöntäisenä sitä, miten me kaikki olemme ajatelleet panoksemme keskusteluun, mutta, mutta meillä on rahoitusvaje, joka on käynyt rakenteelliseksi. Ja se sotuttaa, mutta toisaalta. Näistä asiasta olin samaa mieltä kanssanne. Ja nyt siirryn toiseen puolikkaaseen. Mutta meillä on ongelma mielestäni menettelyn suhteen. Ensiksi meillä on sääntöjen asettama tavoite monenlaisessa rahoituskehyksessä vuotta 2020. Tässä oli rajapäivämäärä, johon mennessä Euroopan komission piti ehdottaa lainsäädäntöä ensimmäinen 2018. Kerran tämä teidän selvästikään näin ei tule käymään, mutta pakkohan sitä muistuttaa. Kos, muistutan tästä, koska tässä on ristiriita yhtäältä ne kanssa, joiden mukaan aikaa ei ole kovin paljon. Toivotaan, että saadaan asiat järjestykseen ennen tämän lainsäädäntökäyden loppua ja olette oikeassa, että ennen tämän lainsäädäntökäyden loppua meillä täytyy ainakin tehdä ensimmäiset johtopäätökset keskustelusta, jos haluamme tämän panna 2020 mennessä asioita. Ja tästä sanotaan, että pitää osoittaa, odottaa alviivain tätä ristiriitaa, varsinkin kuin kollegani ja toinen esittelijä toteaa, että Tilanne on hämmentävä. Puhumme unionin rahoituksen tulevaisuudesta. Mutta emme ole päättäneet yhdestäkään strategiasta tähän mennessä. Eli mennään budjetti edellä strategia perässä. Ja tämä on aika yleistä, kuten kansallisten parlamenttien edustajat ovat todenneet. Tämä on hankalampaa kuin strategia 2020, jossa meillä oli 2014-2020 rahoituskehykset. Elämä on nyt vaikeampaa. Näyttää tuolla joku punainen tähti paistaa. Puhun vähän pit, liian pitkään, mutta mutta meillä täytyy siellä rinnakkain strategian parissa ja toisaalta rahoituksen kanssa. Muuta emme voi tehdä, jos haluamme. päättää tämän mandaatin loppuun mennessä monivuotisesta rahoituskehyksestä, jota me olemme kovasti odottaneet. Olen valmis työskentelemään yhteistyössä kanssanne. Emme voi odottaa Olette aloittaneet keskustelut. Kiitän teitä siitä. Ja työskennelkäämme mahdollisimman avaasti ja, mahdollisimman vahvasti yhteistyössä, mutta tiedätte, että me tulemme olemaan äärimmäisen huolellisia. Kiitoksia. Nyt omien, kaksi omien varojen esittelijä. Jos pysyisitte alle kahdessa minuutissa, kiittäisin teitä. Herra you. Äh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Protestoin, koska kohtelette meitä huonosti. Ei kun vitsi vitsi vain. Hyvä komissaari. No, hälventäkää nämä epäilyt sitten. Kun puhun tässä nyt omista varoista ja osoitan, että hyvin paljon niistä asioista, joita komissio, komissaari totesi, eivät toteudu, jos emme me säätellä näitä ongelmia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. No saatte 33 sekuntia nyt ylimääräistäkin. Hyvä komissaari, kiitoksia ja onnittelut tästä teidän hyvästä kertomuksestanne ja sen sisällöstä. Tämä osoittaa, että te olette tässä tehneet mukavan, leiponeet mukavan pienen lämpimän leivän ja sitä olemme odottaneet. Ja näin te sanotte, että näin tämä meidän tulee tehdä, mutta sitä ei voida tehdä nyt. Eli pyydämme teiltä hiukan kärsivällisyyttä. Paradoksaalisesti kuitenkin näyttää, että asia on nimenomaan näin ja selitän syitä tähän miksi. Ensinnäkin niin kauan kuin me emme tunne Brexitin tuloksia ja sen rahoitusvaikutuksia. On tiettyjä asioita, joita ei voida tehdä. Kuulen, että Täällä puhutaan vaikka 100 miljardista eurosta, jota Britannia velkaa. Jos se hyväksyy sen ja maksaa vaikka joka vuosi osan siitä kuuden vuoden ajan, niin silloin meidän mitään budjettiongelmia ei synny. Meidän täytyisi kuitenkin tietää, mikä on se todellisuus, joka Brexitin takana on ja millä tavalla se on mukana rahoittamassa tiettyä politiikkaa. Näin, että Isabel Tumaa ei ole samaa mieltä. Mutta vahvistan siis, että tämä on käsitykseni asiasta. Toiseksi, kun puhutaan rahoitusta, rahoituksesta siinä tilanteessa, että meillä ei ole riittävästi rahaa. Olette kyllä valtava optimisti, kun sanotte, että jäsenvaltiota ryhdytty pyytämään VKT-pohjaista osallistumista ja sen lisäämistä. Hyvin monet nettomaksajat, jos sanotte, että niiden tulee maksaa vielä enemmän ja korvata Britannian aiheuttama rahapula, niin se on todella hankala tilanne. Jos puhutaan omista varoista, jos ajatellaan, että meillä olisi omat varat, jotka vaikuttaisivat suoraan kansalaisiin, että kansalaiset ymmärtäisivät, että kun hinnat nousevat sen takia, että rahoitamme tässä yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta, silloin kyllä vastahakoisuus olisi huipussaan. Eli meidän tulee katsoa sitä skenaariota, jota me jonka me valitsemme. Ja se, millä tavalla Montin kertomuksessa kaksi kertaa puhutte COP21 tavasta edetä. Ja siinä puhutaan myös ilmastonsuojelusta. Ja näin. Meidän täytyisi katsoa sitä, miten saamme aikaiseksi sellaiset markkinat, jotka ovat suuremmat ja oikeudenmukaisemmat ja yritysveron harmonisointi esimerkiksi liittyy tähän. Kaikki tällaiset kysymykset, jotka ovat järkeviä. Kysymykseni onkin se, että teidän mielestänne, kun me joudumme nyt pelaamaan näiden omien varojen kanssa, jotka ovat mukana tässä logiikassa, millä tavalla se hoidetaan? Janus Lewandowski. Janus Lewandowski. Kiitoksia tästä keskustelua asiakirjasta. Minun pohdintani teidän pohdinnoista ovat lyhyet. Olen nyt kuuntelemassa täällä. Tämä keskustelu on sekin ei ole kauhean rikas ja kauhean täsmälleen budjetin tulopuolella, mutta rohkaisevaa on, että, että yrittää. Ja teillä on rohkeutta yrittää. yrittää luoda uusia omia varoja. Käytätte Brexitia, Brexitia mahdollisuutena ja Montin raporttia pohjana. Te sanotte paperissa, ja, että te haluatte kaikista alennuksista eroon. Tämä on optimistista. Te haluatte soveltaa Fontainebleau periaatteita ja muokata menoja. Tämä ei ole helppoa Viime vuonna me halusimme päästä sinne eroon alennuksista, mutta jälkimaille, Saksa mukaan lukien, mentäisiin könttäkorvauksiin. Jos reilua menopuolen järjestämään saada aikaan. Vastasin puheenjohtaja pyyntöönne puhua hyvin lyhyesti. Kiitos. Nyt valiokuntamme koordinaattori, ja hän antaa varmasti anteeksi, että kahden minuutin raja lyötiin. Ei enempää, herra Fernandes. Tiedän, että te olette aina mallioppilas. Niin, Kiitoksia, ei saa käynnistä kelloa vielä. Puhu portugalia. Haluan kiittää komissaaria siitä, että hän on esittänyt tämän asiakirjan meille. Ja kiitän myös siitä, että olette niin sitoutunut tähän työhön. Puhun tiiviisti. Minun mielestäni on myönteistä se, että meillä on sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta me tarvitsemme ennakoitavuutta, niin kuin jo on todettu. Eli ennen toimikauden loppua meidän täytyy päästä näistä asioista sovi, sopimukseen. Komissiolla on työtä tehtävänään ja toivon, että ja neuvosto on myöskin yhtä sitoutunut tavoitteisiin pääsemisessä. Siitä ei aina voi olla yhtä varma. Sanoit, että tässä sen kummempaa strategia ole. Onhan meillä 2020 strategia, ilmastonmuutos, köyhyyden helpottaminen, koulutus, tutkimus, ympäristö. Meillähän on paljon nyt erilaisia prioriteetteja. Ja jos emme odottelemaan yhdistyneen kuningaskunnan lähtemisen seurauksia, niin silloin on taas varana se, että joudumme tekemään hirvittävällä vauhdilla päätöksiä. Tiedän, että me tunne näitä lopputuloksia Brexitistä, mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, ettemmekö voisi ryhtyä työstämään monivuotista rahoituskehystä. Tämän kuningaskunnan poistuminen ei voi vähentää meidän Me Päinvastoin näitä prioriteetteja täytyy vahvistaa. Mielestäni se on aivan selvä asia. Meillä täytyy olla Eurooppa 2020-strategia, ja sitten uusia prioriteetteja, mikä kaikki merkitsee sitä, että meidän täytyy lisätä BKT-pohjaisia rahoitusosuuksia seuraavassa rahoituskehyksessä. Tarvitsemme myös lisää joustavuutta ja siinä täytyy mukana olla myös tämä ennakoitavuus. Jos Mehän tarvitsemme siis 5 plus 5 tai 7-vuotisen monivuotisen rahoituskehyksen. Me tarvitsemme sitä, että voimme ennakoida tulevaa. Viisi vuotta ei tarjoaisi sitä vaadittavaa ennakoitavuutta, joka meillä tällä hetkellä on tarpeen. Ja kun katsotaan esimerkiksi kohesiopolitiikkaa, niin siinä suhteessa meidän täytyy toimia. Tällä hetkellä meillä on hallintoviranomaisia, jotka odottavat nimitystään. Lisäarvoa koska soveltaa yrityksiin, opiskelijoihin, kansalaisiin tai tutkijoihin – Tätä ehdollisuutta ei voida soveltaa no, voidaan soveltaa jäsenvaltioihin, mutta ei koskaan rahastoihin tai ohjelmiin. Ja kun katsotaan lisäarvoa, jos siitä halutaan puhua, niin silloin meillä on myös poliittinen painoarvo. Meidän tulee katsoa niitä kustannuksia, joita aiheutuu siitä, että tiettyjä ohjelmia ei ole. Kolme-neljä vuotta sitten kukaan ei ajatellut, että ulkoiset välineet, joita on vahvistettu, olisivat tärkeitä. Kukaan ei ymmärtänyt, mikä oli naapuruspolitiikan tarjoama lisäarvo, että se vaikuttaisi esimerkiksi maahanmuuttokysymyksiin. Simo gracias. Edustaja Karkia Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsen Oettinger. Minä teen toisinpäin kuin äh, Eh, Isabel, aloitan siitä, mistä en pidä ja päätän sitten siihen, mistä tykkään kovastikin. Eli kun puhutaan komission pohdintaa asiakirjasta, niin mielestäni tässä käydään nyt ikään kuin keskustelua eri skenaarioista ihan turhaan. Aikaa menee hukkaan. Ne, jotka haluavat Eurooppaa tai ne, jotka eivät halua, ne, jotka eivät halua Eurooppaa, eh, eivät eh, myyrän työtään lopeta. Älkää me nyt käykö liikaa sisäistä keskustelua. En minä sitä sano, etteikö tarvitsisi käydä keskustelua tulevaisuudesta, mutta emme me voi käyttää kokonaista vuotta tai kahta vuotta ennen Brexittiä ja sitten Brexit-äänestys ja sitten Brexitin jälkeinen aika älkäämme nyt antako ajan kulua ilman, että teemme yhtään mitään, koska ne ihmiset, jotka haluavat Eurooppaa, ovat turhautuneita. He nimittäin katsovat, että me emme nyt vastaa kansalaisten huolenaiheisiin. Kyllähän me tiedämme, mitä me haluamme. Ja kun puhutaan seuraavasta rahoituskehyksestä, olen puhunut täällä valiokunnissa, maatalousvaliokunnassa, aluevaliokunnassa, ulkoasianvaliokunnassa, toverien kanssa. Ja kun kysytään kollegoilta, mitä halutaan seuraavaa rahoituskehystä silmällä pitäen, niin ei kukaan vastaa, että no katsotaanpa nyt ensin, mikä skenaario valittaisiin ja sitten lähdetään siltä pohjalta. Itressä halutaan lisärahaa horisontti 2020, halutaan, että kosme toimii, halutaan investointeja ja maatalousvaliokunnassa halutaan YMPn uudistamista, mutta ei rahastoihin leikkauksia. Kohesiopolitiikasta sanotaan, että tarvitaan alueellista kohesiota jatkossakin ja Eurooppaan. Meille kaikille on täysin kristallin kirkasta ja selvää, eh, mitä halutaan. Ei kukaan mieti näitä erilaisia skenaarioita. Eli nyt vähän vauhtia töppösiin. Minä tiedän, että te pyysitte kärsivällisyyttä, mutta kun mielestäni kärsivällisyyttä tässä on ollut jo ihan tarpeeksi enkä puhu nyt konkreettisesti vain tästä pohdintaa asiakirjasta, vaan siitä, että komissio nyt valitsee niin kauhean monta eri vaihtoehtoa. Ensinnäkin erittäin hyvä asia näistä hyvistä asioista puheen ollen. Hyvä, että kaiken näköiset alennus, alennukset, maksualennukset maksuosuuksiin loppuvat. Hyvä, että vihdoinkin nyt käydään sitten kunnollista omat varat keskustelua, mikä pohjautuu konkreettisiin ehdotuksiin. Ja myöskin tämä kesto kyllä, näköistä rahoituskehystä halutaan, kuinka pitkäaikaista. 5 plus 5 voisi olla hyvinkin ehdotus, joka ottaisi huomioon joustavuuden ja ennakoitavuuden. Hyvä. Ja sitten lopuksi haluan vielä kiittää teitä siitä sitoumuksesta, jota te olette osoittanut erityisesti Euroopan parlamentin osallistumiseen. Te ymmärrätte, että Euroopan parlamenttia tarvitaan ja tämä on merkittävä muutos nyt mielestäni. Euroopan parlamenttia on kuultava. Ja hyvä, että te olette sen ymmärtänyt. Kiitos paljon. La parole est maintenant. Kiitos Arkolmel, joka ei ole paikalla. Että puheenvuoro herra Debrelle ei ainoastaan, ei nyt esittelijänä, vaan Alden koordinaattorina. Anna puheenvuoron kollegalle tai seuraavalle puhujalle. Okay. No niin, kaksi minuuttia. Saarille, että tulitte heti tänne. Kaksi kysymystä heti alkuun ja sitten muutama kommentti. Olisin tiedustellut teiltä, kuinka paljon kaikki EU-menot, mukaan lukien budjetti, satelliittimekanismit sekä kriisimekanismit ovat jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta. Veikkaan, että se on enemmän kuin yksi prosentti. Ja sitten toinen kysymys. Mikä on ollut EU-kulutuksen osuus verrattuna jäsenmaiden julkisen sektorin kuluihin? Luulenpa, että tässä valossa me emme voi sanoa, että EU olisi kiristänyt vyötä kriisivuosien aikana. Jäsenvaltiot ainakin useimmat ovat näin tehneet, mutta EU ei ole. Sitten muutama kommentti näiden, siis kaksi kysymystä ja muutama kommentti. Tässä puhuttiin omista rahoista ja Montin ryhmähän on esittänyt, että jos omia varoja otetaan käyttöön, niin vastaavasti jäsenvaltioiden maksuosuuksia pitäisi pienentää. Minusta tämä on aivan oikea kanta. EUn budjettia ei pidä, pidä tuota kasvattaa. Sitten jos puheenjohtaja sallii, niin lyhyesti haluan tästä maataloustuesta sanoa, koska olen, siitä on leik- kuullut huuja, että sitä leikattaisiin, niin olen huolissani siitä, ja nimenomaan sen vuoksi, että Euroopassa täytyy tuottaa ruokaa tulevaisuudessakin ja myös, että maataloustuottajat ovat yksi EUn ilmastopolitiikan tärkeimmistä jalkauttajista. Ja jos heiltä vaaditaan enemmän, kuten vaaditaan, että heidän täytyy tehdä ilmastonmuutoksen eteen, niin tuntuisi kohtuuttomalta, jos sitten samanaikaisesti kiristetään juuri heidän kohdallaan sitten näistä tuista. Tämä tällä kertaa. Olin aika lyhyt. Merci. Monsieur Tarant. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komissaari, tästä kovin energisestä ja selkeästä komission aikomusten esittelystä. Ja voin luvata, että vihreä ryhmä kyllä ehdottomasti aikoo intohimoisesti ottaa osaa keskusteluun ja esittää rakentavia kes- ehdotuksia, kuten aina. Muutama pieni kommentti itse tekstistä. Omat varat ovat mielestäni äärimmäisen tärkeät. Ja jos me teidän johtajuudellanne voimme vihdoin saada jotain aikaiseksi tällä alalla, niin se on erittäin hyvä. Kutsuisin sitä itse asiassa näin historioitsijana historialliseksi hetkeksi. Jos tarvitsette tukea parlamentilta, niin siitä vain kysymään, koska tiedän, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole niiden kannalla. Ja toiseksi isäni oli ilmastotieteilijä. Eli mitä enemmän viette ilmastoa, kysymyksiä eteenpäin, niin sitä parempi minulle ja vielä parempi vihreälle ryhmälle. Ja lopuksi monivuotinen rahoituskysymys, seitsemän vuoden tilanne. Ja tiedämme, että Muressa myöskin esittelijänä ehdottaa viittä vuotta, 5 plus 5 tai mikä se nyt olikaan. Niin kyllähän on parempi, että se liittyy parlamentin mandaattiin sen sijaan, että tullaan tänne ja nähdään, että joku, äh, kun aiemmat sukupolvet ovat päättäneet, emmekä enää kykene muuttamaan mitään. Eli jos tämä saataisiin hoidettua, olisi oikein hyvä. Ja muuten kyllä se saattaa kuulostaa loukkaukselta tai väärältä rinnan, rinnastukselta, mutta Neuvostoliitossa meillä oli 5 plus 5. Hrushchevilla oli 7, mutta hän tietysti epäonnistui. Anteeksi tämä viittaus. Monsieur Arnott. Arnott. Parmi nous. Ei paikalla. Nerida. Nerida. Saltes. Kiitos lyhyistä kommenteista. Monika. Holma <laughs> ja... Finanssi. Täällä ollaan. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi täytyy sanoa, että mielestäni on oikein hyvä, että komissio nyt toista kertaa esittelee avoimen asiakirjan, eikä sellaista, missä kaikki kannat on jo lyöty lukkoon. Ei, vaan nyt tämä on todella avoin pohdinta-asiakirja. Kyllä minä näitä keskusteluja pidän tarpeellisena erityisesti keskustelua siitä, mitä tämä eurooppalainen lisäarvo on. Ei sitä nyt ihan hirveästi tarvitse ehkä miettiä, mutta ehkäpä muutamia kantoja, joihin olemme tottuneet, kannattaa hiukan tuulettaa ja saada uutta virtaa tähänkin ajatteluun. Tämä 5 plus 5 ehdotus kaudeksi on mielestäni erittäin myönteinen, kun me aina viiden vuoden välein käynnistämme keskustelun alun, alun perinkin siitä, että pitäisikö ohjelmat uudistaa aivan täysin. Se, että hiukan hieno säädetään on ihan hyvä, mutta se, että viiden vuoden välein kaikki ohjelmat uudistetaan ja myllätään aivan täysin ja sitten ne astuvat voimaan vasta kaksi vuotta myöhemmin, koska tarvitaan kansallisen tason täytäntöönpanoa ja muutenkin ollaan jo myöhässä, niin Kyllä tämmöinen viisi vuotta, sitten puoliväliarviointi ja sitten vielä toiset viisi vuotta päälle kuulostaisi aika järkevältä aikataulullisesti. Tässä pohdiskelen ja toivoisin, että jäsenvaltiot itsekin katsoisivat, mitkä virastot ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä ja tarpeellisia ja mistä ehkä pitäisi luopua kokonaan tai mitä pitäisi ainakin rajoittaa, koska meillä on uusia painopistealueita Euroopan unionissa. Ehkä kannattaisi myös pohtia sitä, kun on kerran aloja, kuten maatalous, joissa puhutaan jatkuvasti uudelleen kansallistamisesta tai ainakin kansallisen vastuun lisäämisestä, niin ehkäpä jäsenvaltiot voisivat itse jossain vaiheessa kantaa ainakin pienen osan vastuusta, eikä tämä maataloustuki tulisi kokonaan EU-budjetista, sillä jos nyt uudelleen kansallistamista päätöksenteossakin on niin paljon, niin miksi rahat pitää maksaa kuitenkin Euroopan unionin budjetista, miksei kansallisvaltio voi sitten omien prioriteettiensa pohjalta maksaa hiukan lisää, täydentää hiukan sitten jättää täydentämättä, mutta, jo, mutta todella ei tässä maatalousalalla aina ole helppo ymmärtää, kun suuri ähm, teollinen yritys saa Euroopan unionilta, Euroopan äh, talousarviosta äh, hyvin paljon isoja tukia, vaikka äh, se on täysin kilpailukykyinen ilman tätä tukeakin. Muilla aloilla tätä ei voitaisi ymmärtää, mutta maatalousalalla tämä on ihan, ihan tavallista. Ja minä kannatan maataloustukia ja minun mielestäni elintarviketuotanto täytyy säilyttää Euroopan unionissa kyllä, mutta kun nyt ajatellaan maataloustukia kaiken kaikkiaan tätä suurta summaa, niin kyllä sitä hiukan täytyisi pohtia. Ja sitten tarvitaan lisärahaa innovaatioita ja tutkimusta varten, koska niistähän viime kädessä sitten työpaikat ovat riippuvaisia, koska vain innovaatioiden kautta voimme nuorillemme tarjota sen tulevaisuuden, jonka he ansaitsevat. Kiitos. La parole est maintenant. Jenskaja. Kiitos puheenjohtaja. Täällä komission jäsen on kuullutkin jo paljon kehuja pohdinta-asiakirjasta, en nyt toista näitä. Muutamat kollegat saavatkin tätä kautta sitten ehkä hiukan lisää puheaikaa. Minäpä näin olen, keskityn vain yhteen asiaan, tai no kahteen, joita pidän hyvin kriittisenä itse. Arvoisa komission jäsen Oettinger, minä olisin toivonut teiltä enemmän rohkeutta omien varojen kysymyksessä. Montin kertomushan tekee yhdeksän ehdotusta. Olen kuullut tääniä, jotka ovat sanoneet, että no juu, yhdeksän ehdotusta. Neuvostohan tulee ne kaikki vesittämään ja löytämään hyvät perustelut kullekin näistä yhdeksästä sille, että se ei toimi. Ja ehkä olisikin ollut hyvä, jos Monti olisi, Montiryhmä olisi sopinut vaikka vain yhdestä ehdotuksesta, mutta siitä ei puhuta täällä tänään. Näistä yhdeksästä te olette valinneet kaksi nähdäkseni, mutta ainakin saksankielisessä versiossa sanamuodot ovat kovin kovin varovaisia ja olisin kyllä toivonut, että komissio olisi painokkaasti todennut, että EUn alirahoitusta on korjattava ja omat varat olisivat tähän oikea tapaa. Ja sitten äh, olisi pitänyt todeta, että nämä kaksi ehdotusta haluamme tehdä. Näin on toimittava. Te olitte aika varovaisia komissiossa. Sitten toinen seikkani. Niin Äh, liittyy aluepolitiikkaan. Monet kollegat ovat tämän nostaneet esiin. Kyllä, meille on täysin selvää, että kun puhutaan äh, siirroista, niin tämä tietenkin aina nousee esiin ja me olemme kyllä äh, ymmärrämme, että kohesiopolitiikan asema ei tällä hetkellä ole kaikkein paras mahdollinen, mutta kyllä minä olisin valmis tekemään paljonkin puolustaakseni kohesiopolitiikkaa tällaisenään ja näitä skenaarioita, joita kuvaillaan, niin mielestäni on löydetty kohesiopoliittinen toimintatapa, joka on aika tasapainoinen, aika toimiva. Ainahan parantamisen vara on, mutta nyt kaikki Euroopan alueet ja niiden kansalaiset voivat saada mahdollisuuden näin osallistua EU-politiikkaan hyvin suoraan. Ja mielestäni meidän tulisi kyllä kohesiopolitiikkaa ja tätä periaatetta puolustaa selväsanaisemmin. Kiitos. Monsieur Ali. Ali. Kiitoksia, hyvä komissaari. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä ja kiitän myös asiakirjasta, joka meillä on edessämme. Mielestäni se on aivan oikea-aikainen. Kuten totesitte esityksessänne, meillä on nyt kiire. Ja juuri tällä hetkellä me olemme tarkastelemassa uutta monivuotista rahoituskehystä ja siitä syystä meidän täytyisi myös puuttua seuraavaan monivuotisen rahoituskehyksen ilman riittävää rahoitusta. Nimittäin ei ole mitään mahdollisuuksia täytäntöönpana politiikkamme ja prioriteettejamme. Ja ilman varoja emme kykene näkemään, mihin suuntaan kehitymme. Emmekä voi asettaa edes niitä hyviä prioriteetteja. Tämä on keskustelun alku. Mutta ei tulisi unohtaa sitä, että ja kun pidetään mielessä kaikki nämä käynnissä olevat prosessit, niin emme saisi unohtaa Euroopan unionin pohjaa, joka on solidaarisuus. Ja me emme tietysti pelkästään solidaarisuudesta puhu. Ja keskittyitte budjettiin, joka on kohdistunut tulosten aikaansaamiseen. Tällainen tulospohjainen budjetti on myös pohjana vuoden 2018 budjetille. Kaiken tämän tulisi kuitenkin olla osa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelua ja Junkerin suunnitelmaa, sillä siinä olevat hankkeet tarjoavat lisäarvoa. Ne saavat maat tai alueet yhteen niin, että saamme luotua eurooppalaista lisäarvoa. Näin komissio ja parlamentti ovat niistä vastuussa. Haluaisin kysyä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelutyöstä. Sehän kattaa ajanjakson vuoden 2020 jälkeen. Ja kun tarkastellaan sitä, mitä totesitte, eli että seuraava monivuotinen rahoituskehys voisi olla 5 plus 5, se sopii minulle aivan hyvin, niin mitkä teidän odotuksenne ovat seuraavan kymmenen vuoden suhteen? kuten esimerkiksi 2020-strategia. Meillä sellainen on. Otetaanko uusi strategia käyttöön seuraavalle kymmenelle vuodelle? 2030-strategia. Todennäköisesti sen pitäisi olla tässä johtavassa asemassa silloin, kun tätä monivuotista rahoituskehystä valmistellaan. Ja sitten Brexitistä neuvotteluiden lopussa ja mielestäni tämä liittyy seuraavaan rahoituskehykseenkin. Eli Brexitin jälkeen meillä on rahoitusvajetta ja jos me emme pääse niihin arvioihin, joita nyt laadimme ja kun otetaan huomioon ne haasteet, joita maahanmuutto, turvallisuus ja muut asettavat, niin oletteko sitä mieltä, että uudelleenpriorisointiprosessi ei vaikuttaisi Euroopan unionin rahoitusjärjestelmää. Kiitoksia. La parole. Kiitos. Panetti. Thank you very much, Mr. Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos keskustelua asiakirjan esittelystä. Pakko sanoa, että odotukseni olivat vähän korkeammalla kuin mitä me paperista saatamme lukea. Täytyy sanoa, että sen jälkeen kun valkoinen kirja laitettiin jäsenvaltiolle, tiedonannosta selvisi hyvin, että emme saisi viittä skenaariota, vaan niiden yhdistelmiä, niin komissio sanoikin. Kun EU-budjetista puhutaan ja sen tulevaisuudesta, sen pitäisi heti muistaa, Ajattelin, että näkisimme ehdotuksen, jossa olisi budjettiin rakenne 2020 jälkeen. Ja sitten keskustelemme siltä pohjalta. Eikä jälleen viiden skenaarion pohjalta, kun tiedämme, että lopputulos on kuitenkin niiden yhdistelmä. Odotin myöskin budjetoinnin uudistamisen suhteen parempia ja erityisesti toimintaperusteisesta budjetoinnista. Nyt täytyy paperit lukea yksityiskohtaisesti, mutta kun tämä kohesiokohdan näen, siinä sanotaan, että kohesiopolitiikalta odotetaan nopeampaa täytäntöönpanoa, että yksi ehdotus olisi tiukemmat säännöt nämä N plus 2, N plus 3 varojen vapauttaismenettelyt eivät liity mitenkään täytäntöönpanoon. Nopeampi täytäntöönpano merkitsee no, uusia sääntöjä, joita pitäisi valmistella seuraavaa kautta jo nyt, ja että kohdallisia politiikkaa voitaisiin toteuttaa nopeammin, ja että täytäntöönpano alkaisi heti silleen. Käytitte paljon aikaa puhuakseen liittymistä edeltävät niistä varoista, joka on alle prosentin budjetista. kovasti Serbiasta, mutta silloin pitäisi myös mainita Bosnia ja Herzegovina ja muut maat. Se, missä ei ollut si- sisällissota, vain Serbia hyökkäsi Kroatiaan. Weider. Äh, vielen Dank, Herr Präsident. Also, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsen ponnisteluista, ne vastoin kuin kollegani tässä vieressä. Olen sitä mieltä, että tämä asiakirja oli äh, hyvä ja ajankohtainen, vaikka nyt tietenkin keskustelua täytyy käydäkin. Edustaja Maletic puhui kohesiopolitiikasta ja itsekin olen hiukan huolissani sen tulevaisuudesta jos viidestä skenaariosta vain yhdessä viidennessä puhutaan kohesio mm, varojen mahdollisesta lievästä kasvusta, niin äh, sitten mielestäni vain äh, viides skenaario on edes mahdollinen, koska kaikissa muissa näitä varoja halutaan äh, vähentää. Ja tätä en pitäisi oikeana tienä politiikallemme, koska itse olen professori. Sanoisin, että kauppa- ja taloussuhteet toimivat parhaiten valtioiden välillä, joilla on sama vastaava kehitystaso. Eli jos ajatellaan maita, jotka eivät ole samaa kehitystaso tasoa vielä Euroopan unionin sisällä saavuttaneet, niin meidän tulisi niitä kaikin tavoin tukea tässä. Ehdotuksenne 5 plus 5 on mielestäni oikein hyvä. Samoin nämä, äh, nämä jäsenmaksut. Äh, eivät jäsenvaltiot ehkä halua maksaa lisää, mutta eihän kattoa vielä ole saavutettu, mitä jäsenvaltiot ovat luvanneet. Ja kyllä minä näin olen uskon, että tässä on mahdollisuuksia toimia. Niin ja sitten minulla olisi teille kysymys hallintokustannuksista. 6 prosenttia menee siis EU-rahoista hallintoon. Eikö se ole hiukan turhan korkea summa, koska näin, että palkat muun muassa komissiossa, parlamentissa – palkat ovat liian korkeita. Myös eh, virkamiesten sosiaaliturvaa järjestelmä on aivan liian kallis. Voitaisinko tässä mahdollisesti saada aikaan jotain säästöä? Kiitos. Merci. Monsieur Donano. Donano. Kiitos puheenjohtaja, herra komission jäsen. Kun te sanotte, säästetään mittakaavassa, luodaan lisäarvoa, totta kai on pakko olla samaa mieltä. Totta kai pitää ensin tietää, mitä halutaan tehdä yhdessä, minkälaista integraatiopolitiikkaa halutaan. Meillä on EU-politiikka, kansallista ja alueellista politiikkaa. Täytyy selkeyttää ja jokaisen poliittisen on toimivalta. Ja päättää, mitä tehdään yhdessä ennen kuin budjetista puhutaan. Omat vaarat on olennainen kysymys. Kiittäisin, kiinnittäisin huomionne siihen, että ei pinta hyödyntää tiloille ja rahoitusvälineiden käytön lisäämiseksi. Ne aiheuttavat paljon haittaa nyt, koska rahoitusvälineillä harjoittava politiikka ei ole julkista politiikkaa, se on yksityistä pol- politiikkaa, jota tuotaan rahoitusvälineillä. Meillä on ollut aitoja ongelmia, täytyy olla tällä tarkkana, että Euroopalla on varat investoida, investoida julkista varoista. Tämä on kantani. Madame Krell. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos jäsen. Minä olen poliittisen ryhmäni koordinaattori Regi-valiokunnassa, eikä varmaan olekaan mikään yllätys, että puhun täällä aluepolitiikasta. Täytyy sanoa, että kovasti järkytyin nähdessäni nämä viisi eri skenaariota, koska uskoakseni hyvin paljon, paljosta on jo luovuttu ja olisin kyllä toivonut sellaista asiakirjaa, joka oltaisiin yhdessä komission jäsen Kretsun kanssa eh, valmisteltu ja jossa sitouduttaisiin vahvaan kohesiopolitiikkaan. Helppohan sitä punakynää on heiluttaa, mutta jos neljässä skenaariossa viidestä leikataan kohesiorahoja näin vahvasti ja myöskin eh, Eh, silti sanotaan, että kaikkien alueiden tulisi voida osallistua kohesiopolitiikkaan, niin eihän tämä nyt näin voi toimia, varsinkin kun näinä aikoina kohesiopolitiikka on ainut investointi, EUn investointiohjelma, joka todella tulee perille aina kansalaisten luokse asti ja joka on eh, ainut suora linkki kansalaisten ja EUn välillä. Tämä on minun mielestäni sitä eurooppalaista lisäarvoa Ähm, josta olette puhunut. E, ja ähm, mielestäni meidän täytyy yhdessä voida löytää tapoja äh, olla heiluttamatta tätä punakynää. Ähm, tarvitaan sellaista kohesiopolitiikkaa, että Hallintokustannukset eivät voi olla hyvänen aikaa 50 prosenttia, mutta että lähdetään tielle, että kaikki alueet eivät enää voi osallistua, niin sitten kyllä skeptisyys Euroopan unionia kohtaan lisääntyy aivan taatusti lisää ainakin neljässä näistä viidestä skenaariosta. Kiitos. Kiitos herra um, Kiitoksia. Hyvä Komissaari, minulla on vain yksi huomautus. Yksi näistä viidestä skenaariosta täytyy valita. Tarvitsette siihen varsinkin regivaliokunnan jäsen Euroopan parlamentista. Ja jotta saisitte jotta saisitte sitä Oskarin, niin tarvitsee tehdä jotakin muutoksia. Olen tällä samaa mieltä Krellin kanssa ja olen huolissani siitä, että neljä viidestä skenaariosta johtavat leikkauksiin kohesiossa ja maataloudessa. Tätä on vaikea selittää kansalaisille eri jäsenvaltioissa Brexit-aikoina maahanmuuttokriisissä, velkakriisi Kreikassa, se johtaa yhä suurempiin leikkauksiin. Eli, eli varmaankin kaikki täällä ovat mukana innokkaasti viemässä läpi tätä prosessia. Mutta sanokaa, että suhtaudutte avoimesti keskusteluihin riippumatta siitä, mikä skenaario meillä on prioriteettina. Tästä muokataan parhaana mahdollisena tapana Euroopan kansalaisen unionin kansalaisille. Merci. Madame Thomas pour 30 secondes. Sous votre pression amicale, Monsieur le Président, je retire ma demande. Minä vedän puheenvuoroni pois paineen alla. No, minäpä hyödynnän tätä esittämällä kaksi kysymystä komission jäsenille. Kiitos rovattama alennuksista. Ja tekee jäsenvaltioiden hengessä, että jos nämä molemmit poistetaan, jotkut valtiot häviävät vähemmän, eikä voisi ajatella, että silloin kun poistetaan, niin me saamme enemmän rahaa. Me ollaan aika odottavaisia koska meillä ei ole tulla puolella toimivaltaa. Uskotteko, että on mahdollisuuksia arvioida tulopuolta järjestelmästä uudelleen. Jos ajatellaan esimerkiksi hiilidioksidin markkinoiden puolelta voitaisiin rahoittaa ihan budjettia. Sitten toinen kysymys. On erilaisia hypoteeseja yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamisesta, mutta yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on taata viljelijöiden tulot. Voisimmeko ajatella? Puhutaan lainamassa merkeissä. Mutta ei pienennetä sitä, mutta pitäisi säästää jotain. Eikö voisi ajatella, että EU uudistaa kauppapolitiikkaa ja uudistaa jotakin ää, vapaa kauppasopimuksia, joissa maatalous joutuu sopeutumaan vapaa-kauppaan sillä tavalla, että voisimme vähän paremmin taata hinnat hermomarkkinoiden sisällä. Ja jos tuotte, tuottavuus hinnat paranisivat, ehkä maata viljelijät huomaisivat enemmän hyötyä yhteistä maatalouspolitiikasta on on vaikea nähdä säästöä jossakin pilareissa, otsakkeissa, jos ei sen kor- korrelaationa muotata jotain kilpailusääntöjä ja vapaakauppasopimuksia. Kaikki, jotka ovat halunneet puhua, ovat voineet puhua. Ja minä olen kaikkien kiitoksia, jotka teille on esitetty. Ja kiitän tästä voimakkaasta mielenvirkistyksestä, joka täällä tapahtuu, mutta laajemmin Euroopan parlamentin stimuloimisesta. Herra komission jäsen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos. Kiitos näistä kannanotoistanne, ehdotuksistanne, huomioistanne, kritiikistänne. Me olemme kirjanneet kaikki puheenvuoronne ylös ja me otamme teidän odotuksenne hyvin vakavasti. Kun tässä puhuttiin viidestä vaihtoehdosta, niin tänään tuli 25 vaihtoehtoa lisää. Tätä minä vähän odotinkin ja tämä oli kyllä hyvin monipuolinen kuva. Ja nyt me olemme yhden uuden kauden alussa ja kolmen vuoden kuluttua alkaa se kausi, josta tänään puhumme. Siis itse asiassa kolme ja puolen vuoden kuluttua ja kolme ja puoli vuotta ja kolme päivää tähän menee tasan tarkkaan. Eli ei tässä nyt vielä syytä ole kärsimättömyyteen. Ja budjettioikeudellisesti meidän täytyy toden totta ensin nyt määritellä kaikki asiat selkeästi. Tämä viisi vuotta, sitä ihan oikein perustelette omalla mandaattikaudellanne, niin kuin komissionkin. Mitenkä minä komission jäsenenä ää, voin äh, keksiä, että tulevan vuosikymmenen budjetista voidaan käyttää tai päättää jo nyt, vaikka minun kauteni päättyy 2019 lokakuussa. No, jos ajatellaan äh, vuotiskautta, niin sittenhän uudella parlamentilla pitäisi olla kylliksi aikaa päättää budjettiin puitteista 2022-2026. Ja minun ei tulisi tällaista päätöstä tehdä, eikä myöskään teidän, koska te ette elää tuolloin ehkä ole parlamentin jäseniä. Eli meidän argumenttimme on seuraava. Me ei se välttämättä ole täysin vedenpitävä, mutta me teemme näin, koska meidän täytyy. Mutta sitten se täytyy tehdä oikein, se täytyy tehdä kunnolla. Ja minä olen vakuuttunut valkoisen kirjan prosessista. Sehän sai parlamentiltakin paljon tukea teidän poliittisten ryhmienne puheenjohtajilta. Ja tämän minä otan kyllä vakavasti. Ja jos tätä pidettäisiin jonkinnäköisenä seminaarina, niin se olisi mielestäni todella harmillista. Otan tämän asian hyvin vakavasti. Ja Brexitin jälkeen Euroopan eteen nousi kysymys tulevaisuudesta. Miten jatkaa? Mitä muutoksia tarvitaan? Tarvitaanko vähemmän Eurooppaa? Tarvitaanko lisää Eurooppaa vai tarvitaanko usean nopeuden Eurooppaa, tarvitaanko prioriteetteja, mitä tässä tarvitaan? Ja juuri nämä kysymykset äh, ovat myös kansalaisten mielissä ja tietenkin arvostetussa Euroopan parlamentissanne. On niitä, jotka sanovat, että no vähemmän Eurooppaa. Sitten on niitä, jotka sanovat, että paljon enemmän Eurooppaa. Ja sitten on jäsenvaltioita, jotka haluavat vain hallitusten välistä lainsäädäntöä ja politiikkaa ja näin eri nopeuksien Eurooppaa. Jotkut vastustavat taas tätä. Jotkut haluavat eurooppalaista syyttäjäviranomaista, jossa sitten mukana on 20 jäsenvaltiota tai kahdeksan jäsenvaltiota. Jälleen tässä syntyy kahden eri nopeuden Eurooppa ja aivan uusi todellisuus. Minä otan tämän prosessin nyt hyvin, hyvin vakavasti ja siksi minä olen tässä vaiheessa mm, vielä mm, hieman varovainen. Te tulette näkemään, että tulevien kuukausien aikana tulen huomattavasti konkreettisemmaksi puheenvuoroissani. Toivon, että en ole liian konkreettinen, koska joidenkin teidän odotukset täytän, toisten taas en. Ihan tietoisesti näin kyllä meillä tässä vielä hiukan aikaa on. Ja tämän ajan tulemme käyttämään hyödyksi. Nyt tarvitaan pohdintaa, kuuntelua, keskustelua. Ja Bratislavan prosessi, jonka 27 EU käynnisti Bratislavassa ja jota jatkettiin Roomassa, niin äh, Bratislavan äh, prosessin äh, jälkeen siellä ja Roomassa kyllä saatiin kauniita, mukavia perhepotretteja, mutta eipä juuri muuta. Nyt hallitusten ja valtioiden päämiesten täytyy tietää, mitä he odottavat Euroopasta ja mitä he antavat Euroopalle. Mitä he antavat, antavatko he äh, asiantuntemusta ja paljonko he antavat rahaa ja, ja mihin hankkeisiin haluavat panostaa. Vähintäänkin 15 jäsenvaltiota vaatii parempaa käyttöä. Tämä tarkoittaa itse asiassa sitä, että ei, emme, emme anna rahaa. Eli kun britit lähtevät, niin no sittenpä tämä 16 prosenttia jää uupumaan netto 11 miljardia. Ja me, jotka jäämme, niin me kunnioitamme tätä yhden prosentin kattoa. Tämä on vahva jäsenvaltioryhmä. Jos haluatte, niin voitte kotimaissanne kyllä ja varmasti hallituspuolueissa tehdä yhtä sun toista. Ystäväni Kajer kirjoitti minulle tänään, että nyt minun täytyy enää vakuuttaa Berliinissä ja Münchenissä omat puolueet toverini tämän asiakirjan taakse. Totta, kukapas siellä on vastuussa. Eihän minun No oli mitä oli kyllä, teidän täytyy heidät äh, vakuuttaa, vaikka olisitte oppositiossa tai äh, ovat oppositiossakin. Ei, kyllä minun täytyy Berliini vakuuttaa. Kyllä minä uskon, että me olemme hallituksessa myös syyskuun jälkeen. Minä tulen taistelemaan lisärahoituksen puolesta, tuoren rahan puolesta. Ja mitä lisäarvoon tulee ja mitä tulee hankkeisiin, jotka ovat entistä parempia ja sen jälkeen kun olemme uudistaneet äh, menomalliamme. Kohesiopolitiikka on tietyssä kriisissä. Minä haluan mielelläni puolustaa vakaata kohesiorahoitusta, mutta se on järkevää vain niillä alueilla ja niissä jäsenvaltioissa, jotka sitten käyttävät nämä rahat viivytyksettä, koska useissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä tilanne on huono. Se ei ole mitenkään vakuuttavaa, rahoja ei saada käytettyä. Niin, mitä, missä me voimme tehdä leikkauksia? Hyvä kysymys. Me komissiossa olemme vähentäneet henkilöstöä 5 prosenttia. Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti pääsee tähän 5 prosentin henkilöstöleikkaukseen ensi vuonna. Saapa nähdä, tapahtuuko näin. Viime vuosina palkkamme ensin äh, jäädytettiin kahdeksi äh, vuodeksi ja minä, minä olen sitoutunut siihen, että kaikki parlamentin, neuvoston ja komission virkamiehet, äh, heidän on saatava samasta työstä sama palkka. Kaikkien heidän. Kaikkien. Mutta tällä hetkellä en enää pysty palkkaamaan saksalaisia Euroopan unioniin. Ei, ei onnistu. Jos mm, minä menen Berliiniin ja pyydän Gabrielilta, että lähettää vakuuttaa nuoret saksalaiset korkeasti koulutetut hakemaan virkakilpailussa Euroopan unioniin. Me tarvitsemme eh, kemistejä, juristeja, me tarvitsemme eh, kansantaloustieteilijöitä, me tarvitsemme ekonomisteja ja me haluamme ne parhaat voimat Euroopan unionille. Tulkaa te Berliiniin te olette hyvin charmikas. Tulkaa vakuuttamaan nämä nuoret saksalaiset, että tulevat Luxemburgiin, missä on erittäin kallista. Ei, he jäävät mieluummin Berliiniin, Potsdamiin, Düsseldorfiin. Eivät he halua sieltä lähteä yhtään mihinkään näillä palkoilla. Emme me voi säästää itseämme rikki, sillä teollisuus maksaa huomattavasti enemmän. Pass, Bosch, Philips, heidän palkkansa ovat paljon paremmat, kun taistelemme parhaista todella parhaista kyvyistä Haluamme, että parlamentti, komissio, tilintarkastustuomioistuin, neuvosto ovat edelleen äh, houkuttelevia työnantajia. Tätä minä puolustan. Haben die Frage bekommen, wollen wir in... Ja haluammeko sitten äh, kaikille alueille äh, kohesiopolitiikkaa. Ei, ei missään lue, että me haluaisi, mutta jäsenvaltiot esittävät tämän kysymyksen ja myös taloustieteilijät, fiksut taloustieteilijät tietyissä jäsenvaltioissa julkisuudessa kysytään, että eikö pitäisi tukea vain köyhimpiä alueita. Ja pohdintapaperissa tietenkin ää, täytyy pohtia asiaa eri kanteelta, mutta ei nyt voi tehdä mitään ihan järjettömiä ehdotuksia sentään. Jos kahdessa skenaariossa kirjoitetaan lower share, alempi osuus, ei se tarkoita vähemmän rahaa, vaan jos vaikkapa kohesio rahat tai maatalousvarat pidetään vakaalla tasolla ja sitten eh, miljardeja käytetään kehitysapuun ja puolustukseen, niin sitten eh, summa on sama, mutta prosenttiosuudet eri politiikan aloille pienemmät. Eli näin se vaan on. No niin, tämä asiakirja on juuri tullut painosta, joten luonnollisesti eh, sitä saakin kritisoida ja keskustelu tulee jatkumaan, pohdinta tulee jatkumaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Strategiat ja visiot, kyllä kyllä. Ja sitten, ei, saa, ei haluta hukata aikaa, joku sanoi, sanottiin täällä. No vaikkapa tämä puolustusasiakirja, 1,5 miljardia vuodessa on tarkoitus eh, käyttää tutkimukseen ja puolustukseen. Jos tämä hylätään, niin sitten tietenkin budjettipohja on eri kuin jos se hyväksytään puolitoista miljardia sinne tai tänne muuttaa kyllä asioita hyvin paljon. Tai jos britit vaikkapa sanovat, että haluavat olla kumppanimme kehitysavussa ja vuosittain maksaa kolminumeroisen miljoona summan jatkossa kehitysapuun, niin se vaikuttaa. Mutta jos ei, niin sitten äh, tilanne onkin äh, toisenlainen tietenkin, jos äh, vain 27 jäsenvaltiota osallistuvat. Sitten vielä yksi asia. Vuodenvaihteessa tiedämme, ovatko britit vuonna 2019 ja 2020 valmiit vielä maksamaan rahoitusosuutensa. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, keskeinen kysymys teille, tälle parlamentille, koska jos britit kieltäytyisivät maksamasta maksu jäsenmaksuaan 2019 äh, ja 2020 ja pahin mahdollinen tapahtuisi ja myös kauppasuhteet äh, olisivat täysin jäissä, niin tämähän muuttaisi koko pohjan paitsi vuosille 2019 ja 2020 myös äh, tuleville tulevalle rahoituskehykselle. Sitten puuttuisikin 100 miljardia tulevilta vuosilta tulevasta kehyksestä Eli eikös meidän nyt kannattaisi kuitenkin ensin odottaa näitä päätöksiä ja vasta sitten puhua monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen. Myös maatalouspolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka on mielestäni perusteltua, mutta jos ja kun tiedetään, että ilman leikkauksia ei päästä puusta pitkään, niin ei sitten ketään voi säästää lähtökohtaisesti jo alusta alkaen Teillä on monilla enemmän kokemusta kuin minulla, mutta toissa rahoituskehyskauden aluksi komissio teki erittäin, erittäin kunnianhimoisen ehdotuksen ja neuvosto heitti sen suoraan paperikoriin. Barroso, Lewandowski tekivät maltillisen kunnianhimoisen ehdotuksen ja komissio oli heidän Eh, rinnallaan ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Ja siksi meidän täytyy nyt hiukan tunnustella tässä. Monet jäsenvaltiot eivät vielä ole sanoneet, mitä eh, ovat valmiita antamaan ja mitä odotuksia niillä on. Joillain on tällä hetkellä vaalikampanja käynnissä. Olen muun muassa kuullut eh, eräältä saksankieliseltä alueelta, että komission jäsenten määrää ää, aiotaan leikata tai halutaan leikata 28-14 ja eikä tule enää shillinkiäkään, ei vaan euroakaan lisää. Joten tällä hetkellä me vielä hiukan pimeässä tunnustelemme tietä eteenpäin. Sitten äh, maatalouskysymys. Pitäisikö suuret teolliset yritykset jättää tuon ulkopuolelle? Minä olen tässä äh, aiheessa lopputuloksen suhteen äh, täysin avoimielinen. Minä tulen maasta, jossa maatalous perustuu pieniin perheyrityksiin, mutta voisiko ehkä tuki olla asteittaista koon mukaan. Mielelläni tästäkin kanssanne käyn keskustelua, että saamme aikaan ehdotuksen, joka on hyväksyttävä. Pidetäänpä nyt yhteyttä kun tarvitsette minua, haluatte olla yhteydessä, minä olen käytettävissänne ja tulevina kuukausina aivan varmasti nämä erityisesti MFFn raakaversiot tulevat olemaan pohdintojemme keskiössä ja komissio tekee aina yhteistyötä teidän kanssanne parlamentin kanssa. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Paljon kiitoksia, herra komission jäsen. Me viettämme kesämme opiskellen analysoiden meille annettua asiakirjaa. Sanoa, että he yritätte vakuuttaa hallitukset. Jos oikein ymmärsin, hallitukset on helppo vakuuttaa syyskuun jälkeen. Siinäpä näköala. Hallituksia on helpompi vakuuttaa syyskuun jälkeen. Ja jos me haluamme, että hallituksia vakuutetaan, niin täytyypä myöskin julkisen mielipiteen niitä rohkaista siihen. Eli pidetään keskustelua elossa EUn tulevaisuudesta, mitä julkisia hyödykkeitä tarjotaan kansansatasolla, mm, mitkä globalisaation aikana voidaan tarjota vain EUn tasolla. Sitä pitää tehdä sitten budjettijohtopäätökset. Siinä se tältä illalta. Kiitoksia komission jäsenille. Kiitoksia esittelijälle kaikille teille koordinaattorit. Kokous on huomenna 8.30 ja budjettivaliokunta tapaa kello 10. Istunto on päättynyt.